Ocupen sus asientos, señorías. Pyytäisin nyt, hyvät naiset ja herrat, että asettautuisitte paikoillenne. Señorías, la presidencia va a hacer un anuncio. Les ruego su atención. Pyytäisin nyt huomiotanne, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin tiedätte, tänään on aselevon päivä. Tänään on päivä, jolloin muistelemme ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Ja juhliaksemme nyt todella ensimmäisen maailmansodan päättymistä ja aselepoa pyytäisin meitä hiljentymään minuutiksi muistelleksamme niitä miljoonia eurooppalaisia, jotka menettivät henkensä tuossa järkyttävässä sodassa. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Eilisen istunnon pöytäkirja on teille jo jaettu. Jos siihen ei ole huomioita, se katsotaan hyväksytyksi. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, toimitamme äänestykset. Aivan ensimmäisenä äänestämme rouva Materan mietinnöstä Euroopan globalisaatiorahaston käytöstä.